Seuraavana komissiolle esitettävät kysymykset. Ensimmäinen kysymys on edustaja Burkelta, kymmenen vuotta euroa. Komission selkä hyvä. Kiitos puhemies. Yleisesti ottaen budjettikoordinaatiosta on saatu myönteisiä kokemuksia, jonkun verran oppia on jo saatu. Jos analysoidaan ensimmäistä vuotta, niin tämä korostaa sitä, kuinka tärkeää on budjettia valvoa hyvin aikoina tarkkaan. On myös selvää, että on otettava esille laajoja asioita, jotka voivat vaikuttaa jäsenvaltion eh, makrotaloisen tasapainoon ja rahoituspolitiikan toteutumiseen. Tarvitaan veropolitiikkaa, kansallisen budjettipolitiikan ohjaajaksi koko syklin aikana, eli sekä hyvin että huonoina aikoina on korostettava julkisen velan tarkkailua, keskipitkän ajan budjettitavoitteita on korostettava. Ja tätä varten me tarvitsemme lisää budjettivalvontaa, mutta valvonnan pitää olla myös laajempaa, jotta voidaan huomioida jäsenvaltioiden kehitys sellainen, joka voi vaikuttaa budjettivakauteen, esimerkiksi vajen kasvu, jatkuvat erot, esimerkiksi jos ajatellaan työ, työn hintaa, ja meidän on perustettava tämä valvonta olemassa oleville välineille. Tärkeimmät välineet löytyvät perustamissopimuksesta ja vakaus- ja kasvusopimuksesta. Euroopan elvytyssuunnitelman äskettäinen hyväksyminen marraskuussa viime vuonna on myös ura uurtava saatellaan budjettikoordinaatiota. Se korostaa komission roolia katalysaattorina silloin kyseessä on lyhyen ajan hätä budjetin vakautustoimenpiteet meidän tarkastelumme pohjautuen komissio on saman tien vastannut taantuman alkamiseen. Tässä otetaan huomioon jäsenvaltioiden politiikka tässä vaiheessa. Elvytyssuunnitelma huomioi sen, että työn jako, työnjaon on toteuduttava jäsenvaltiot ovat vastuussa budjettipolitiikasta. Komissiolla on yleistavoite, joka sisältää verokannustimia, kannustimia, jotta voidaan huomioida EUn talous kokonaisuudessaan. Jäsenvaltiot itse voivat päättää siitä, minkälaisia verokimmukeita annetaan meillä nyt uusia haasteita, jos ajatellaan jäsenvaltioiden kansallisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Komissio ja ECOFIN-neuvosto yhdessä tarkkailevat kansallisten toimien täytäntöönpanoa niiden periaatteiden mukaisesti, jotka elvytyssopimuksesta löytyvät. Kun ajatellaan tulevaisuutta, niin verovalvonta puitteiden täytäntöönpanoa täytäntöönpano kunnolla mahdollistaa eh, hyvän jatkon. On huomioitava myös kansalliset säännöt ja uudistukset. Kaikki tämä mahdollistaa sen, että kestäviin toimintatapoihin palataan. On huomioitava myös velan kasvu ja kulutuksen lisääntyminen. Herra Borg, lisäkysymys, 30 sekuntia. Arvostan kovasti komission esittämää vastausta. Meillä on yhteistä rahapolitiikkaa, mutta kun otetaan huomioon nyt meneillään olevat ongelmat, näettekö, että euroryhmällä voisi olla suurempi rooli? Ja saman aikaan tietystikin nähdäkseni täytyy kunnioittaa yksittäisten jäsenvaltioiden veropolitiikkaa. Uskotteko te, että Lissabonin sopimuksen ratifiointi ja täytäntöönpano millään tavalla tulee vaikuttamaan tähän alueeseen, joka liittyy verotukseen? Tärkeää on se, että me teemme yhteistyötä ja tarkastelemme yhteistuumin uusia tapoja ja keinoja elvyttää taloutta EU-maissa. Well, what is the role of the Eurogroup? As you know, mikä on euroryhmän rooli? Euroryhmä on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin Lissabonin sopimuksen jälkeen se edenkin pysyy epävirallisena elimenä, joten ei siis virallisesti voi tehdä päätöksiä silloinkinkaan, kun ne liittyvät pelkästään euroalueen jäseniin. Siitä huolimatta päätökset tehdään ECOFIN neuvostossa. Euroryhmä on viime, viimeisten vuosien kolmen vuoden sisällä toiminut Jean-Claude Junckerin johdolla, varsinkin vuonna 2005. Se pystyi parantamaan keskusteluiden sisältöä ja esityslistoja, ottamaan uusia asioita esityslistalle euroryhmän jäsenten kanssa, ei pelkästään komission puolella, vaan myöskin keskuspankissa, on keskusteltu syvemmästä budjettivalvonnasta ja laajemmasta taloudellisesta valvonnasta. Tämä mainitsin jo ensimmäisessä puheenvuorossana. Euroryhmä usein keskustelee niin ikään muista asioista, jotka liittyvät euron ulkoisen rooliin ja ulkoisen ulottuvuuteen, joka eurovyöhykkeellä on. Verotuskysymykset, kuten hyvin tiedätte, ovat hyvin herkkä kysymys. Nykysopimuksen valossakin, mutta niin ikään Lissabonin sopimuksen valossa tulevaisuudessa verotuksen liittyvät kysymykset edellyttävät yksimielistä päätöksentekoa EU-tasolla. Enkä nyt näe, että lähitulevaisuudessa mitään muutoksia tulisi tähän muutoksen tekomenettelyn verokysymyksissä. Kaksi lisäkysymystä nyt. Ensinnä Lehtfred ja sitten Lundgren. Olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. Haluaisin sanoa, että minusta on hyvä tai hienoa, kun voin tämän kysymyksen täällä nyt esittää. Komission jäsen, minua kiinnostaa euroryhmä tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja on ollut nähtävissä, että myös köyhät maat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan euroryhmään. Haluaisin nyt tietää, onko komissiossa minkäännäköisiä suunnitelmia, ajatuksia, mitä maita jatkossa voisi liittyä ja mitkä maat ylipäätään euroryhmään haluaisivat liittyä? Monsieur Lundgren. Edustaja Minulla on seuraava kysymys. Jos kerta tämän kymmenen vuoden aikana kaikki on ollut niin menestyksekästä, miksi Italia ja Kreikka, vai muutaman esimerkin mainitakseni, miksi niillä on eh, korkotaso tai valtion obligaatioissa, jotka ovat pari prosenttia korkeammat kuin eh, esimerkiksi Saksassa. He eivät ole onnistuneet pitämään niitä järjestyksessä. Toisekseen, miksi Ruotsissa on 0,4 prosenttia halvempi korkotaso kuin Saksalla ja Suomella taas yksi kuudesosa korkeampi. Komission jäsen. Kiitos puhemies. Liittyen teidän kysymykseenne, kuten tiedätte, ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna Slovakia tuli mukaan euroalueeseen, eli meillä on nyt 16 27 jäsenvaltiosta mukana emussa aivan täysin ja jolla on sama valuutta käytössä. Mikä maa on seuraava? No ei komission asiana ole tähän vastata, vaan tarvitaan uusia hakemuksia, uusia ehdokkaita. Nyt tiedämme, mitkä EU-jäsenvaltiot haluaisivat mahdollisimman nopeasti mukaan euro alueeseen, mutta valitettavasti ne eivät täytä kaikkia vaatimuksia. Baltian maat, Unkari ja muut. Ja tiedämme, että kaksi jäsenvaltiota, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska, saivat opt-out-mahdollisuuden, eli ne voidaan sulkea pois siitä vastuusta, joka on kaikille yhteen, että jonain päivänä tultaisiin mukaan EU, euroalueeseen. En tiedä, mikä maa tulee Slovakian jälkeen seuraavana mukaan. Ehkä yksi näistä maista, joilla on opt-out mahdollisuus. Ehkä seuraavien kuukausien aikana esimerkiksi Tanska päättää, että ei enää halua jatkaa tätä pois jääntimahdollisuutta, vaan että se tulee mukaan euron käyttöön. Ja Tanskahan täyttää kaikki nämä vaatimukset päästä mukaan euroalueeseen perustamissopimuksen mukaisesti, mutta tämä on Tanskan parlamentistakin ja ehkä Tanskan kansalaisista, jotka äänestyksellä asiasta päätöksen ehkä tekisivät. Mutta tänä aamuna juhlimme euron kymmentä ellen vuotta. Olen aivan varma siitä, että seuraan kymmenen vuoden kuluessa kaikki tai lähes kaikki jäsenvaltiot tulevat euron ottamaan käyttöön, sillä näinä vaikeina aikoina, kriisi aikana, etu, mitä saadaan euron käytöstä, on kasvanut suuresti. Ne, jotka eivät ole vielä tulleet mukaan euroalueeseen, havaitsevat nyt, että eurosta saatava etu on paljon suurempi kuin se vastuu, jonka se aiheuttaa tai mahdolliset hankaluudet. Mitä tulee sitten teidän kommentteihinne, jos olisin te, niin en argumentoisi korko korkotason avulla euroa vastaan. Kysykääpä Tanskalta, mitä siellä korkotasolle on tapahtunut kriisi aikana. Tanska ei käytä euroa, mutta sen valuuttaa kurssi on kuitenkin eurossa kiinni ja siellä keskuspankki automaattisesti seuraa myös Euroopan keskuspankin toimenpiteitä. Eli markkinat eivät nyt palkitse niitä, jotka eivät euroa käytä, vaan eh, riskistä joudutaan maksamaan enemmän. Seuraavana Paolo Kasakan kysymys, maitotuotteiden hintojen romahtaminen EUn markkinoilla. Komission sen Uh, arvoisat uh, parlamentin jäsenet aloitan kuvailemalla sitä miltä tilanne näytti ihan vain muutama vuosi sitten. Muistanette varmasti kaikki, että maitosektori oli hyvin vakaa, jossa oli vain hyvin vähän hintavaihteluita mutta kuluneiden parin vuoden aikana tilanne on muuttunut dramaattisesti. Ensin me vuonna muistaakseni 2007 koimme elosyyskuussa sen, että maitotuotteiden hinnat nousivat jyrkästi. Ja sitten viime vuonna tapahtui sama tai oikeastaan vielä pahempi eh, hinta romahdus. Joten tilanne tänä päivänä on se, että hinnat ovat hyvin lähellä interventiohintoja ja joissain Euroopan osissa jopa alle interventiohintojen. Voin vakuuttaa Euroopan parlamentin jäsenille, että olen erittäin huolestunut Euroopan maitomarkkinoiden heikkenemisestä – meillä on tuki toimia käytettävissä, jotka voitaisiin aktivoida tukemaan maitosektoria. Ja me olemmekin ryhtyneet toimiin. Päinvastoin kuin normaalitilanteessa, jossa voi sektorin järjestelmä ottaa käyntiin ensimmäinen marras, maaliskuuta, niin olemme päättäneet, että se otetaankin käyttöön jo ensimmäinen tammikuuta, joka merkitsee sitä, että joulukuun, joulukuussa tapahtunut tuotanto on myös käypää tähän järjestelmään. Interventiohintoihin, hinnat tai vientituet ovat toisia instrumentteja, joita meillä on me, jotta voimme tukea maito, mar, maitotuotemarkkinoita tehokkaalla tavalla. Mitä tulee interventiojärjestelmään, joka alkaa maaliskuussa ja kattaa silloin myös helmikuun tuotannon, voi ja rasvaton maitojauhe ovat tämän alaisia elokuun loppuun asti. Ensinnäkin on nämä määrätyt hinnat ja sen jälkeen on sitten tämä tarjouskilpailujärjestelmä, jos niin tarvitaan. Haluaisin palauttaa mieliin ja tilanteen 2007. Muistamme varmasti kaikki sen nopean ja välittömän reaktion, joka oli nähtävissä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa jäsenvaltioissa, joka asetti minulle hyvin suuret paineet nostaa välittömästi kiintiöitä niin, että helpotettiin kuluttajahintojen paineita. Haluaisin myös hyvin selkeästi tänä päivänä, haluaisin tänä päivänä hyvin selkeästi dementoida nämä väärinkäsitykset siitä, että nämä maitosektorin ongelmat olisi, johtuisivat näistä heikoista hinnoista tänä päivänä. Todellisuus on, että huolimatta näistä kiintiöiden kahden prosentin korotuksesta, joka tapahtui huhtikuun jälkeen, niin maidon tuotanto on vähentynyt. Johtuen myös siitä, että kiintiön nostaminen oli mahdollisuus jäsenvaltioille, se oli mahdollisuus maanviljelijöille tuottaa enemmän, mutta se ei ollut eh, millään muotoa eh, mikään välttämättömyys tai velvollisuus. Ja tässä nähdään, millä tavalla nyt sitten eh, maanviljelijät ovat reagoineet markkinoiden signaaleihin. Suhteellisen pienet muutokset, joita tässä kiintiöjärjestelmässä on ollut nähtävissä, eivät sen vuoksi millään muotoa selitä sitä markkinatilannetta, joka meillä tällä hetkellä on, jossa kuluttajien pienentynyt kysyntä on todennäköisesti reaktio viime vuoden korkeista hinnoista, koska silloin kuluttajat halusivat eh, eroa näistä korkeatasoisista kovahintaisista maitotuotteista. Ja sitten täytyy huomioida tämä tämänhetkinen taloudellinen tilanne, jossa olemme. Joten ihan samasta syystä mielestäni on tärkeää, että emme petä itseämme ajattele, että tekemällä tällaisia pieniä muutoksia maitotuote markkinoille, niin me kykenisimme ratkaisemaan koko sektorin asiat. Joten johtopäätöksenä on se, että kiintiöjärjestelmä ei ole kyennyt luomaan markkinoiden vakautta. Ja lopuksi, mitä tulee Asorien tilanteeseen, Portugalin viranomaiset ovat käyttäneet kaikkia tilaisuuksia hyväkseen pyytäkseen maitokiintiön nostamista Azorien saarille, johtuen nimenomaan siitä, että Azorit ovat hyvin kilpailukykyisiä ja he hyötyvät tästä lisätuotannosta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että suuremmat kiintiöt ja loppujen lopuksi kiintiöiden järjestelmän lopettaminen tulee tukemaan Asorien maitosektoria. Ja tämä tulee olemaan tilanne, vaikkakin nämä kauniit saaret ovat kohtuullisen kaukana Mutta olen vakuuttunut siitä, että kykenemme hallitsemaan meidän näitä poliittisia välineitämme hyvällä tavalla ja että voimme taata hyvän ja tehokkaan turvaverkon maitosektorille. Monsieur Kazaka. Edustaja Kasaka. Kiitos oikein paljon, rouva puhemies rouva komissaari, mutta valitettavasti en voi suhtautua yhtä optimistisesti siihen, miten kaikki tämä hyödyntää Asoreja. Voin kuitenkin taata teille, että on arvioitudessa lehdessä tällä viikolla, että 70 prosenttia maitojauheiden tuotanto vähentyisi. Tämä vaikuttaa kovasti Asoreiden tuottajien myös muualla Euroopassa toimiviin tuottajiin varmasti. Ja minä toivon, että jonkinlaisia vaikutuksia pystytään saamaan aikaiseksi. Tähän ei ole vielä ryhdytty ja toivottavasti kiinnitätte tähän mahdollisimman paljon huomiota. Rouva komissaari. president um, you know i am always uh, very happy to have a dialogue and a discussion with you on the importance. kiitos. on aina hienoa voida käydä vuoropuhelua seikoista liittyvät maataloussektorin mukaan luettuna Azoreiden saarien tilanne. Tänä päivänä olemme tilanteessa, jolloin markkinat ovat erittäin suurissa vaikeuksissa. Ei tämä koske pelkästään Azoreiden saarta, vaan kyseessä on yleisesti Euroopassa, Euroopassa valitseva tilanne. Meidän täytyy ymmärtää, että hinnat ovat laskeneet sellaiselle tasolle, että kuusi kuukautta sitten ei olisi voinut edes kuvitella, mikä tilanne tänä päivänä on. Voin vain pyrkiä vakuuttamaan teidät asiasta, että pyrin kyllä löytämään oikeita ratkaisuja oikealla hetkellä. Tätä me pyrimme hoitamaan tätä järjestelmää näissä olosuhteissa. Kiitos puhemies ja hyvää uutta vuotta komissiojäsenellä, vaikka uutiset eivät maitoalalla ole hyviä. Haluaisin kysyä, kun te puhuitte siitä, mikä johtoo hintojen laskemiseen. Kun emme tiedä, miksi hinnat nousivat, niin onko nyt analyysi olemassa siitä, miksi on näin paljon laskua? Oletteko sitä mieltä, että terveystarkastus on riittävä nyt, ottaen huomioon tämä epävarmuus? Ja riittääkö, että meillä on tällainen turvaverkko, jos käy niin, että usko tuotantoon vähenee? First of all, I think there are various reasons. Uskon, että on monia eri syitä tälle tilanteelle, kun hinnat olivat hyvin matalat. Suurin syy on todennäköisesti se, että Venäjän markkinat ovat hyvin tärkeät Euroopan unionille. Ja se, mitä olemme nyt nähneet Venäjällä taloudellisella sektorilla, niin siellä on tapahtunut suuri devaluaatio, joka tarkoittaa sitä, että Venäjän kulutus on romahtanut. En nyt tiedä kuinka paljon, mutta ainakin 15 prosenttia. Joten Venäjän kulutus on laskenut dramaattisesti. Korkeat hinnat vuonna 2007, jolloin ihmiset kuluttivat vähemmän, koska hinnat olivat korkeat. Nämä ihmiset eivät ole palanneet takaisin kuluttajiksi. Ja sitten meillä on myös tämä yleinen epävarmuus yleisesti taloudellisella sektorilla. Ja sitten edustaja Mäkines kysyi, olemmeko me sitä mieltä, että tämä terveystarkastus, jonka me teimme, riittääkö se? Tosiasia on, että tämä terveystarkastus alkaa vasta ensimmäinen tammikuuta 2010 silloin meillä on kaikki nämä eri välineet käytettävissä eri sektoreiden tukemiseksi. Olemme nähneet, että näiden keskusteluiden aikana meillä on uusia haasteita ja me olemme varanneet varoja näiden uusien välineiden käyttöön ottamiseksi, mutta tämä ei tapahdu vielä 2009. Sen vuoksi olemmekin ehdottaneet Euroopan parlamentille ja ECOFIN neuvostolle, että käytettäisiin käytettäisiin näitä niin kutsuttuja käyttämättömiä varoja, mitä on viisi miljardia kaiken kaikkiaan maatalouden kehittämispolitiikassa, esimerkiksi puolitoista miljardia, jotka voitaisiin käyttää jo nyt 2009. Tämä on nyt parlamentin ja neuvoston käsissä löytää ratkaisu, onko mahdollista käyttää osaa näistä varoista jo nyt ja jos muistatte uuden, uusien haasteiden luettelon, siinä mainittiin myös maitosektori, joten toivon, että parlamentilla olisi nyt ymmärtämystä asialle ja että vapauttaisitte hieman varoja myös maitosektorin haasteiden vastaamiseksi. Seuraavaksi Van Hecken kysymys mikroluotoista. Edustaja Lister. Eikö käytäntö ole ottaa kaksi lisäkysymystä aina kysymyksen esittelyn jälkeen, ja enkö minä pyytänyt jo heti kysymyksen jälkeen, johon komissaari vastasi, että minä olisin sitä lisäkysymyksiä. Miksi minä en saanut puheenvuoroa? Minä kysyn vain. Herra Alister, minä en ollenkaan saanut tietoa siitä, että te pyysitte puheenvuoron. Tietysti minä olisin sen teille antanut, jos olisin tästä tiedon saanut. No kyllä teidän henkilökuntanne ilmoitti, että kysymys oli esitetty, kysymyspyyntö oli esitetty eteenpäin. Ja mikäli henkilökunta tiesi, niin kyllä teidänkin piti tietää, niin miksi miestä saanut puheenvuoroa? Olen pahoillani, mutta sain nyt kyllä vastauksen muilta, että kukaan ei teitä nähnyt. Olkaa hyvä, komission jäsen. Hyvä puhemies. Neuvoston komission keskustelut elintarvikealalla ovat johtaneet siihen, että ei käytetä budjettivaroja tämän rahoittamiseen, mutta kuitenkin asetus, joka on 2008 hyväksytty, siinä on mukana budjetti vuosille 2008-2010, joilla varoitetaan elintarviketurvallisuus. turvallisuus asioita niissä maissa, joihin kriisi eniten vaikuttaa. Mikroluotot ovat mukana yhtenä toimintatapana ja tarkoituksena on parantaa maataloustuotantoa ja parlamentti saa tutustua tähän asiaan komitologiasääntöjen mukaisesti ensimmäinen 300 miljoonan euron paketti, joka koski 24, 25 maata, esitetään jo helmikuussa, mitä tulee sitten tämän koko välineen käyttöön, niin se tullaan esittämään ja hyväksymään ennen toukokuuta 2009 mikroluottojen tukeminen ja yleisesti jotain mikroluottolaitokset, niiden tukeminen. Tässä on paljon muutakin kuin mikroluotot. On olemassa vakuutuksia, rahan siirtoa ja maksujärjestelyjä. Komissio on sitoutunut tukemaan sitä, että huonossa asemassa olevat henkilöt voisivat näitä välineitä käyttää. Meidän mielestämme kyseessä ei ole niinkään se, että rahoitusta puuttuu, vaan on muunlaisia ongelmia ja sen takia kaiken vaikensa olevat henkilöt eivät kykene toimimaan. Siksi komissio lähinnä korostaa institutionaalisten kapasiteettien parantamista mikroluottojen alalla, jos ajatellaan sitten esimerkiksi näitä rahoituslaitoksia. Joku haluaa esimerkiksi maaseudulla kehittää toimintaansa. Komissio voi eh, pääoma antaa esimerkiksi investointipankin kautta niin, että voidaan edistää lainan antamista, mutta kun kyseessä on uusien mikroluottolaitosten perustaminen, uusia yrityksiä perustamalla, komissio pystyy antamaan tälle tukea. Investointipankki tukee yleisesti sitten mikroluottoja Välimeren alueella toisaalta ja toisaalta AKT-maissa. Kiitos. Monsieur Vanek. Herra Van Hekke. Mikrofoni. Mikro. Mikro. Tade, mikro. Eh, de beslissing om 1 miljard Päätös siitä, että otetaan yksi miljardi varoja köyhimmille maille tässä elintarvike kriisissä oli mielestäni hyvä asia, mutta minun mielestäni on kuitenkin ikävää, että komissio ei ole tätä täysin toteuttanut. Kuten komission jäsen sanoi, komissiolle on hyvin tärkeää, että käytetään mikroluottoja tällaisena välineenä köyhyyden vastaisessa taistelussa. Mutta viime aikoina on kuitenkin kritisoitu tätä mikroluottojärjestelmää liittyen varsinkin siihen, miten paljon niitä on saatavissa. Esimerkiksi maaseudulla tämä on hyvin vaikeata. Onko komissio arvioinut sitä, millä tavalla tätä järjestelmää käytetään? käytetään. Tietystikin, kuten totesin, olemme valmistelemassa mekanismia, joka sallii tai mahdollistaa sen, että voidaan välittömästi pistää täytäntöön rahoitusta, jota, josta on päätetty. Uskon, että näiden määrärahojen luonne ja alkuperä ei aiheuta ongelmia kapasiteetin kannalta. Aivan ilmeistä on, että silloinkin on kyse maaseudun kehittämishankkeista, niin mitään ongelmia tässä suhteessa ei ole. Voin vakuuttaa teille, että tämä ei ole se ongelma. Huoli, joka teillä on, liittyy takahoittuu helmikuussa saatavan ensimmäisen paketin ja yleissuunnitelman kautta, joka sitten hyväksytään takannetaan sitten toukokuun aikana. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich habe eigentlich eine kurze, Frage. lyhyt kysymys. Onko ajateltu ja pidättekö te järkevänä sitä, että näitä mikroluottoja käytettäisiin kaupan alalla tai äh, biologisten äh, elintarvikkeiden alalla – vai pitäisikö ylipäätään mennä tähän suuntaan? Monsieur le commissaire. Komission jäsen. Minä en tietysti pystynyt nyt tarkkaan vastaamaan, jos ajatellaan näitä kehitysmaita. Siellä tämä politiikka on aina hyvin herkästi haavoittuvaa. Teillä oli tässä lista mielessänne ja kyllä tämä nyt ensikäteen vaikuttaa mielenkiintoiselta, en kuitenkaan ihan ymmärrä. En tiedä ihan mihin tällä listalla on pyritty, mutta voin ehkä palata vielä tähän kysymykseen ja huomioida tämän ajatuksen siinä toiminnassa, mitä nyt tehdään, mutta te ilmeisesti ajattelette sellaisia kannustimia, jotka mahdollistaisivat sen, että tietty politiikka suuntautuisi pientuotantoon, jos ajatellaan esimerkiksi biologista tuotantoa, luomutuotantoa, niin kyllä se on yksi tie, jolle voidaan lähteä, jos halutaan jotain tuotantoa edistää. Jos ajatellaan, että jossain maassa on yli tuotantoa, niin kyllä tämä voisi olla aika mielenkiintoinen ja lisäarvoa tuova ajatus. En kuitenkaan ihan tarkkaan ymmärrä tätä teidän ehdotustanne, mutta toimitan sen kyllä niin Katsotaan, miten sitä voidaan hyödyntää. roma Kines lyhyesti, sillä olemme ajasta jäljessä. that the issue of global food security Katsoko komissio, että elintarvikkeiden saantivarmuus on pudonnut pois poliittiselta agendalta talouskriisin vuoksi? Mihin toimiin komissio on ryhtynyt sen varmistamiseksi, että se pysyy korkeassa asemassa, koska 30 000 lasta kuolee edelleenkin päivittäin nälkään? Kiitoksia lyhyestä kysymyksestä. Se, että asiasta ei puhuta joka päivä, ei tarkoita sitä, etteikö työtä tehtäisi joka päivä asian eteenpäin viemiseksi. Komissio tekee jatkuvasti työtä, joka on pistetty liikkeelle. Parmitin tuolla tietystikin. Voitte olla varmoja siitä, että eikä kysymystä ole unohdettu. Totesin vain, että tämä on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että kun tarkastellaan hintojen laskua, hintojen laskua viime kuukausina, niin tämä saattaa johtaa tietyssä mielessä ajattelun, että ongelma on ratkaistu. Vaikka hinnat ovat laskeneet, tämä tarkoittaa vielä sitä, että hinnat ovat äh, yhtä matalalla tasolla kuin joskus aikaisemmin. Täytyy muistuttaa mieliin, että elintarvikkeisiin liittyvä kriisi on edelleenkin olemassa. Se tulee olemaan vielä jatkossakin. Tosin todellinen ongelma pitkällä aikavälilläkin, joten voitte olla varmoja siitä, että me erittäin valppaina pidämme edelleenkin silmällä tätä kysymystä. Emme sitä ole unohtaneet, emmekä unohda. Hyvä, näin menemme sitten toiseen osaan. Ensimmäisenä edustaja Harkinin kysymys talousarvio uudistuksesta. Se on osoitettu Rova Grubauskaitelle. Olkaa hyvä. Minulla on kaksi kysymystä budjettiuudistuksesta, josta yksi keskittyy maatalousuudistuksiin. Olen iloinen näistä kysymyksistä, koska halusimmekin, että parlamentti olisi kiinnostunut näistä asioista. Ensimmäinen kysymys on äh, yleisempi ja siinä on kysymys äh, enemmän Euroopan budjetin tehokkuudesta ja äh, toimeenpanosta. Ja yksi osa näistä kuulemisista on ollut nimenomaan se, että millä tavalla budjetti to- toimeenpantaisiin nopeammin, tehokkaammin ja avoimemmin. Ja me olemme todenneet näissä kuulemisissa, että sitä täytyy yksinkertaistaa, ja samoin, lisäksi, samoin valvomista ja hallinnollista taakkaa täytyy tasata. Jotkut näistä asioista on jo toteutettu komissiossa. Näiden aloitteiden joukossa oli myös tämä avoimuusaloite ja komissio on jo vastannut siihen, millä tavalla voidaan parantaa budjetin avoimuutta ja saatavuutta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä myös mainittiin tässä kuulemisessa, eli nimittäin se, että integroidaan nämä eh, rahastot, joka eh, myös johtaisi hallinnolliseen yksinkertaistamiseen, mutta emme ole tässä vielä eh, onnistuneet. Jäsenvaltioilla on myös oma vastuunsa. Se on erittäin tärkeää. On tärkeää, että jäsenvaltioiden vastuuta vielä vahvistetaan, koska ne vastaavat yli 8 prosentista unionin budjetista ja sen vuoksi täytyy myös huolehtia komission ja jäsenvaltioiden vastuun jakamisesta ja toivon mukaan tämäkin paranee. Sen lisäksi täytyy huomioida budjetin eh, legitiimisyydestä. Viimeisimmät eh, esimerkit eh, ovat esimerkiksi nämä neuvottelut, joita käytiin näistä, tästä elintarvikeavusta tai nykyisestä talouden tilanteen tukemisesta. Ja esimerkiksi tämä sopimus, joka liittyy siihen, millä tavalla voitaisiin tässä kaasukriisitilanteessa toimia tulevaisuudessa, esimerkiksi investoida varastoihin ja muihin. Tämä osoittaa, miten meiltä puuttuu tällaista operationaalista kykyä reagoida tilanteisiin. Sen lisäksi näissä kuulemisissa on mainittu se, että täytyisi minimoida hallinnollinen taakka. Komissio on ryhtynyt toimiin jo tässä. Toimintasuunnitelmassa on myös parannettu sisäistä valvontaa ja komissio on sitoutunut siihen, että tehdään ehdotuksia yksinkertaistetuista säännöistä. Tähän kuuluu myös se, että käytetään tällaisia könttäsummamaksuja. Viimeisimmässä komission tiedonannossa, jossa puhutaan siedettävästä riskistä, komissio määrittelee, mikä on hyväksyttävä virheen määrä ja toivomme, että parlamentti liittyy näihin keskusteluihin neuvoston kanssa myöhemmässä vaiheessa ja toivomme, että me saamme parlamentin tukea yleisesti ottaen siinä, että me haluamme yksinkertaistaa budjettilainsäädäntöä yleisestikin ottaen Joten minusta tämä oli erittäin hyvä kysymys. Välillä tuntuu, että kysymykset ovat liian teknisiä, mutta ei mitään väliä siitä, miten tehdään poliittisia päätöksiä. Jos meillä ei ole kunnollisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, niin myös hyvä politiikka voi epäonnistua. Me olemme nyt kovasti myöhässä, eli lisäkysymykset yhdessä. Rova Harkin, olkaa hyvä. For your comprehensive reply, Commissioner. You spoke about the responsibility of member states. Can you... Te viittasitte jäsenvaltioiden vastuuseen. Onko nyt saatu edistystä aikaan sen suhteen, miten tukikelpoisten kustannusten laskelmata hoidetaan ja mitä tulee näihin kertaluontoisiin maksoihin ja rakennerahastoihin? Konsultointiasiakirja on suhteellisen negatiivinen maatalouden suhteen. Kun tarkastellaan tätä asiakirjaa, siellä mainitaan tulevaisuuden haasteita, monipuolistaminen, tekninen monimuotoisuus, energian saantivarmuus, mutta siellä ei mainita elintarvikkeiden saantivarmuutta. Sen vuoksi, onko tämä negatiivinen vastine maatalouden puolella vaikuttanut koko tähän asiakirjan sisältöön epäkelvolla tavalla? Ryhmittelen tuulelleen nämä kysymykset, jos tämä sopii teille. Rovatika, puhukaa lyhyesti. Kiitos puhemies, komissaari. Ensinnäkin haluaisin todeta, että vuosi 2009 on innovaatioiden ja luovuuden vuosi. Ja tämä on erittäin tärkeä prioriteettimme, eli ilmastonmuutoksen kannalta. Ei pidä myöskään unohtaa sitä tosiasiaa, että että Euroopan unionin tasolla, kun pyritään taloutta elvyttämään, me tarvitsemme rahoitusta, jota annetaan infrastruktuureille, prioriteettiinfrastruktuureille, kuten energialle, liikenteelle. Näiden pitäisi olla prioriteetteina. Kuinka sitä voidaan integroida tämä kaikkiin budjettiuudistukseen? Rouva komission Thank you much. Kiitoksia paljon. Tässä oli kolme lisäkysymystä. Yksi niistä liittyi rakennerahastoihin ja siihen, mitä nyt jo on tehty tai tehdään me käymme neuvotteluita parlamentin kanssa. Olemme sovineet, että vuonna 2009 jo budjetissa annetaan julkilausuma, jonka mukaan me lisäämme tuen käyttöastetta ja tuen perille menon nopeutta. Tehokkuutta parantaa jäsenvaltiossa mukaan luettuna rakennerahastojen käytössä. Tämä on myöskin mukana meidän takaisinperintäsuunnitelmassamme. Olemme laskeskelleet, että tämä auttaa nopeuttamaan rakennerahastojen käyttöä niin, että Kuusi miljardia voidaan käyttää enemmän niin vuonna 2009. Olemme ottaneet velvollisuudeksemme myöskin toimittaa tietoa parlamentille ja myöskin neuvostolle ja jäsenvaltiolle. Nämä kaikki ovat tukeneet meidän pyrkimyksemme, joten nyt on jo kaksi pakettia valmiina muutoksia, jotka liittyvät komission antamiin asetusehdotuksiin ja tuet myöskin parlamentin käsittelyyn hyvin pikapuolen aluepoliittiselle valiokunnalle. Ja myöskin neuvoston nämä toimitaan ja toivottavasti ne hyväksytään sitten nopeasti myöskin jäsenvaltioiden kannalta, joten voidaan pistää täytäntöön. Mitä tulee sitten elintarvikkeiden varmuuteen. Tämä kysymys on erittäin mielenkiintoinen. Voin hyvin kuvitella, minkä kysymyksen sitten saan esiin seuraavalta parlamentin jäsenetä. Tämä oli tämän, tämä merkittävä kysymys liittyy yleisesti maatalouspolitiikkaan. Konsultaatioprosessissa on saanut hyvin paljon kysymyksiä liittyvät maatalouden maatalouspolitiikan laatuun, ei siis määrän vaan laatuun ja kykyyn reagoida ja auttaa oikea-aikaisesti ja miten tehokkaasti, kustannustehokkaasti harjoitetaan politiikkaa ja varmistetaan se, miten eri osapuolet näkevät tämän politiikan. Tietystikin käsityksemme mukaisesti lähitulevaisuudessa ja keskipitkällä aikavälillä tästä politiikasta tehdään sellaista, että investoidaan enemmän myöskin ympäristö- ja terveyskysymyksiin mukaan luottuna elintarvikkeiden saantivarmuus. Täten me todennäköisesti tulemme näkemään keskipitkän aikavälin tulevaisuuden, mutta kaikki ei tietystikään kaikki ei tietystikään voi nähdä ennalta. Kaikki osapuolet eivät välttämättä näe asioita tällä tavalla. Olemme toimineet niin objektiivisesti kuin mahdollista ja ottaneet kaikki osapuolet mukaan konsultoihin. Puheenjohtaja Barroson johdolla marraskuussa järjestettiin konferenssi, jonka tulokset on julkaistu. Ja tutkimus ja aivoriihi, tulokset niin ikään on julkaistu mukaan ottana meidän yhteenvetokertomuksemme, joten kaikki nämä tiedot ovat saatavilla. Nämä, tämä ei ole vielä meidän lausuntomme, sen vuoksi me tässä vaiheessa erittäin objektiivisia vielä, emmekä millään tavalla ilmaise kantamme, mutta haluaisimme, että saisimme reaktio, reaktioita myöskin ulkopuolelta, niitä tekin saisitte objektiivisen näkemyksen siitä, miten ulkopuolelta käsin meidän budjettipolitiikkamme nähdään, joten tätä voidaan sitten käyttää hyväksemme myöskin, kun tehdään tulevaisuudessa poliittisia päätöksiä. Kolmas kysymys liittyy prioriteetteihin. Te olette aivan oikeassa. Kaikkihan tästä keskustelua tästä aiheesta. Me tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä. ja sen valtiot tietävät, hallitukset tietävät, mutta eivät välttämättä ole aina samaa mieltä silloin, kun on kyse rahasta. Neuvotteluita, jotka liittyvät budjettiin, liittyä tällä hetkellä palautuksiin. Kuka palauttaa takaisin ja kuinka paljon? Jälleen kerran keskustelut ovat hankalia. Varsinkin nyt, kun meillä on niin suuria ongelmia, jotka liittyvät energiaan. Ja myöskin ulkomaailman suhteen omassa ongelmia. Jälleen kerran meidän täytyy keskittyä tiettyihin toimiin, eikä pidä unohtaa tämä strateginen tavoite, johon meidän täytyy pyrkiä yhdessä komission ja teidänkin avullanne, on laatia strateginen asiakirja liittyy budjettiuudistukseen. Euh, Seuraavana Rova Mekkinesin kysymys, joka liittyy EUn talousarvouudistukseen. Komission jäsen. Was... Niin, kysymys tuli minulle. Siinä korostettiin lähinnä maatalouden, maatalouteen liittyviä tuloksia, mutta tässä on myös yleisiä elementtejä tässä kysymyksessä, eli lähdettäisiin liikkeelle ehkä yleisistä kommenteista tähän kysymykseen. Eli kuulemiset, jotka me aloitimme, näihin olimme oikein tyytyväisiä, sillä ensimmäistä kertaa historiassa käytiin näin avointa keskustelua. Kaikki, jotka halusivat mukaan ja kykenevät siihen, tulivat mukaan tähän prosessiin. Me saimme kansalaisjärjestöiltä, hallituksilta, erilaisilta mm, tahoilta, kansalaisyhteiskunnalta paljon panosta ja tästä kaikesta on meille hyötyä. Mutta tämä tietysti heijastelee hyvin laajaa kirjoa erilaisia mielipiteitä, kyseessä oli yksi ainoa viesti, mutta yleisesti ottaen saatiin kyllä tukea komission talousarvio-uudistukselle ja pyritään siihen, että saadaan mahdollisimman paljon eurooppalaista lisäarvoa kaikista, jokaista eurosta, joka talousarviossa on ja päätettiin haluttiin miettiä sitä, miten voidaan eh, saada talousarvio kunnolla reagoimaan. Moni oli sitä mieltä, että talousarvio on kovasti kehittynyt, mutta hyvin harva oli täysin tyytyväinen nykyiseen budjettirakenteeseen. Konsultaatioista kävi ilmi, että pitää miettiä tiettyjä prioriteetteja, ilmastonmuutos ja maailmanlainen kilpailukyky olivat ykkösijalla ja ehdotuksia tuli myös muutoksien tekemiseen rahan käytössä ja siihen, miten rahoitusjärjestelmä toimii. Kuten sanoin, lisätietoa saa komission nettisivuilta ja Kuuleminen osoittaa siis sitä, että ollaan aika laajalti yksimielisiä siitä, että yhteisen maatalouspolitiikkaan tarvitaan lisää uudistuksia. Jotkut ajattelevat, että on hyvä jatkaa terveystarkastuksen linjoilla, toiset haluavat radikaalimpia uudistuksia. Suurin osa panoksista korosti sitä, että maatalouspolitiikassa on panuttava erityisesti eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyyn, siihen mitä tehdään ilmaston muutoksen osalta laatuvaatimukset ja toisaalta ympäristövaikutukset. Ollaan kuitenkin eri mieltä siitä, minkälaista muutosta ja kuinka paljon muutosta tarvitaan. Komission odotukset, jotka liittyvät suurimpiin maksualueisiin, kaikkea tätä mietitään näiden panosten jälkeen. Otetaan huomioon eh, tieteelliset tiedot ja alakohtaiset tarkastelut. Myöhemmin tänä vuonna komissio valmistelee strategisen asiakirjan ja toivottavasti yhdessä teidän kanssanne voimme hoitaa tämän asian ja toimia velvollisuuden mukaisesti. Yhdistelen nämä muut kysymykset, Mäkines ja muut. Kiitos äh, komission jäsen teidän vastauksestanne, mutta myös kommenttistanne. Marian Harkinin sanoihin elintarviketurvallisuudesta. Minusta markkinoilla on aikamoinen kuilu. Ja minun mietintöni, joka tänään täällä hyväksyttiin suurella enemmistöllä, niin siinä nimenomaan tuetaan tätä ja ottaen huomioon se keskustelu, joka liittyy maidotuotantoon. Me tarvitsemme jonkinnäköistä todellisuuden tarkastusta, kun on niitä, jotka puhuvat todella hurjista uudistuksista, koska meidän täytyy huomioida nekin, jotka, jotka elävät tästä. Kiitos. Monsieur Farm. Edustaja Farm. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Ihan, puhemies, ihan lyhyt kysymys Osallistuin komission erinomaiseen konferenssiin joulukuussa budjetista ja silloin komission edustaja piti erittäin hyvän puheenvuoron siitä, että on tärkeää tehdä muutoksia. Nyt olen kuitenkin kuullut huhuja siitä, että ei tulisi mitään tällaista ennen kuin vasta parlamenttivaalien ja Saksan vaalien jälkeen. Joten kaikessa yksinkertaisuudessa, tuleeko komissio tekemään esityksiä muutoksiksi budjettiin? Edustaja Palitis. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä erittäin täsmällisestä ja avoimesta vastauksestanne. Kysymykset, jotka liittyvät budjettiuudistuksiin, ovat olleet ilmoilla jo yli vuoden ajan. Haluaisin kysyä, kuinka rahoituskriisi on vaikuttanut näihin keskusteluihin. Niin ikään haluaisin tietää, tuletteko te etsimään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin välttyä talouskriiseiltä tulevaisuudessa kuinka niitä voidaan välttää tulevaisuudessa? Kaikki päätökset, jotka tehdään, varsinkin strategiset päätökset, täytyy tehdä poliittisesti vastuuntuntoisella tavalla, koska muutoin saattaa aiheuttaa vain hankaluuksia. Täytyy tarkastella niitä vanhoja toimia, jotka ovat äh, muita kuin tehokkaita toimia. Mitä keskipitkän aikavälin uudistukseen tulee? Ehkä tässä on ollut väärinkäsitys. Emme ole koskaan vaatineet väliarviointi eurooppalaiseen budjettipolitiikkaan, vaan pikemminkin haluaisimme kokonaisvaltaisen budjettiuudistusasiakirjan aikaan ennen vuoden 2009 loppua. Meidän tehtävämme on päättää poliittisesti soveliaasta aikataulusta tässä suhteessa, miten saisimme parempaa, tehokkaampaa politiikkaa ja tuloksia. Todennäköisesti vielä kevään aikana tämä saadaan aikaan, mutta Tietystikin suhtaudun realiteetteihin vakavasti. Meillä on vaaleja edessä myöskin Lissabonin sopimuksen on kesken ja kaasukriisiä, Gazan kriisiä ja kaikkia muitakin kriisejä. Me tarvitsemme hyviä ehdotuksia, eikä niitä pidä millään tavalla hukata operatiivisten ongelmien vuoksi, jotka saattavat jättää kaiken muun var- varjoonsa. Puheenjohtaja Barroso tietenkin päättää lopullisesti aikataulusta, mutta komissio kyllä tekee tehtävänsä. Herra Paletskissa Teille toteaisin, että teidän kysymyksenne oli erittäin tärkeä ja merkittävä, erittäin laaja vaikutuksiltaan. Se oli laajempi ja tärkeämpi kysymys kuin Euroopan unionin budjetti ja sen tarjoamat mahdollisuudet ja ratkaisut. Nykyinen rahoituskriisi on niin järjestettävän laaja, että ei sitä mitenkään olisi voitu välttää. Unionin talousarvio on vain yksi prosentti unionin yksinlasketusta BKTLstä. Ja kriisin taustalla olivat ohjelmat liittyvät rahoitusjärjestelmien valvonnan puutteeseen ja myöskin järjestelmien ja markkinoiden globalistuminen oli taustalla. Eurooppalaiset markkinat ja eurooppalainen talousarvio on suhteellisen pieni. Meillä on käytössä joukko instrumentteja ja välineitä, mutta vaikutuksiltaan ne ovat pelkästään kovin rajoitettuja, hyvin rajallisia. Lähinnä Kyse on valvontatoimista ja myöskin kansantaloudellisista makroekonomisista toimista. Ja nämä ovat ehkä vielä merkittävämpiä kuin ne kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten suuria summia voidaan käyttää kriisin vastaisessa taistelussa. Meillä on globalisaation vastustusrahasto, jouston väline, jotakin muita instrumentteja käytössä, mutta ne eivät ole kovinkaan tehokkaita, eivätkä kovinkaan nopeita vaikutuksiltaan. Sen vuoksi tämä talouden elvytyssuunnitelma tarjoaa tiettyjä strategisia investointimahdollisuuksia esimerkiksi energia-alalla, energiahankkeisiin ja muihin infrastruktuurihankkeisiin voidaan tämän kautta panostaa. Nykyisen viidestä miljardista eurosta tässä, su- tässä suhteessa. Jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan halukkaita keskustelemaan näistä summista ja hankkeista, koska kriisi on edelleenkin meneillään. Kriisi on paljastanut, että on äärimmäisen tärkeää rahoittaa ja investoida infrastruktuurihankkeisiin niin erityisesti. Tämä on antanut meille merkittävän oppitunnin koko Euroopan unionille tämä kriisi. Ja tämä osoittaa tämä kriisi, että meidän täytyy käyttää budjettirahamme erittäin keskitetysti vain tiettyisiin, tiettyihin toimiin, koska budjetti on niin pieni, että ei sillä voida kattaa kaikkia mahdollisia asioita taivaan ja maan välillä. Nykyinen talouden lama maailmalla ja Euroopassakin toivottavasti auttaa eurooppalaisia keskittämään toimiaan tehokkaammin. Komissaari euh, Jacques Barrot. Euh... Ja sitten komission jäsen Barolle esitetyt kysymykset. Niitä on 16. Kaikkia meni käsittelemään, eli kolme ensimmäistä tulojärjestyksessä. Ensimmäinen on onnittainen kysymys rikollisuuteen liittyen. Merci, Kiitos rouva puhemies. Vastaisin siis Onitsenin kysymykseen. Komissio on jo vuosien ajan taistellut tietokonerikollisuutta vastaan. Tämä torjunta tapahtui yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja muiden toimielinten kanssa. Komissio torjuu tietokoneen rikollisuutta neljällä eri tavalla. Edistetään yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, helpotetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, kehitetään juridisia välineitä ja ryhdytään yhteistyöhön kolmansien valtioiden kanssa. Komission tiedonanto 2007, jonka otsikkona oli tietokonerikollisuuden torjuntapolitiikka on mahdollistanut tietojen vaihdon tietokonerikollisuuden alalla maiden poliisivoimien välillä joko kahdenvälisesti tai Euroopan kautta. Jäsenvaltioiden on perustettava yhteyspisteitä, joiden kautta muut jäsenvaltiot voivat pyytää apua tai tietoa. Komissio on osallistunut myös neuvoston marraskuussa hyväksytyn strategian laatimiseen. Tässä strategiassa esitetään erilaisia toimia, joiden tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta voidaan lapsipornoa eh, tietokone, hakkereita ja petoksia torjua. Tarvitaan tiedon yhtenäistämistä silloin kyseessä on tietokoneen rikollisuus. Ja tämän tästä Europolin käyttöön meillä on myös poliisivoimien ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, jotta voidaan ryhtyä toimiin tietokoneen rikollisuutta vastaan osaneuvosto 8.12.2008 teki suosituksia liittyen julkisen yksityisen sektorin yhteistyöhön tietokoneen rikollisuuden alalla. Komissio haluaa myös eurooppalaisen rahoitusyhteistyön aikaansaamisen lapsiporno vastustamiseksi halutaan julkiset ja yksityiset toimijat mukaan torjumaan lapsipornon myymistä internetin kautta. Ja sitten komissio on myös hyvin laajalti osallistunut lainsäädännön kehittämiseen, jossa määritellään minimivaatimukset sille, että voidaan harmonisoida asianomainen lainsäädäntö Kyseessä on päätös 422 osanostolta, jossa, jossa kyseessä ovat tietojärjestelmät ja myös osanoston päätös, joka koskee lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsiporno. Komissio tutkii nyt sitä, miten voidaan päivittää ja panna täytäntöön näiden välineiden sisältö. Ei saa unohtaa, että internet on maailmanlaajuinen verkosto, tietoverkosto. Ei Euroopan unioni aivan yksin pysty säännöistä päättämään. Siitä syystä komissio haluaa edistää kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla. Ja tänä vuonna järjestämme kokouksen kansainvälisten järjestöjen kanssa, ja Euroopan unionin virastojen kanssa. Tarkoituksena on koordinoida näiden eri kansallisten järjestöjen toimintaa ja Euroopan virastojen toimintaa. Tässä minun vastaukseni herra Onestenille. Koska aika on vähissä, niin lisäkysymykset otetaan yhdessä. Edustaja Onestin ja sitten eh, edustaja Tikau. Onestin. Ja sitten seuraava kysyjä. Eh, eh, Kiitos rouva puhemies. Haluaisin kiittää komissiota komission vastauksesta ja haluaisin esittää lisäkysymyksen herra komission jäsenelle. Tämä liittyy tietokoneen välityksellä tapahtuvaan kiusaamiseen. Jotkut käyttävät People ja Facebook-tyyppisiä keskustelupalstoja ihmisten kiusaamisen. Ja tämä kohdistuu lähinnä nuoriin ihmisiin, tämän tyyppinen kyberkyykyttäminen. Miten, miten voidaan varmistaa se, että kiinnitettäisiin enemmän tämän tyyppiseen toimintaan, jota tehdään tietokoneen välityksellä? Edustaja Tikau. Merci, madame la présidente, monsieur le... Kiitos, rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä mahdollisuuksaan sen, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä Euroopan neuvoston eh, sopimuksen, joka liittyy tietokoneen rikollisuuteen, minkälainen toimintasuunnitelma komissiolta saadaan, että voidaan parantaa tietokoneen rikollisuuden torjuntaa, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta sähköinen allekirjoitus saataisiin käyttöön. Edustaja Dover arvoisa puhemies, mikäli sallitte, haluaisin todeta, että olen toistaiseksi tyytyväinen komission esittämään vastaukseen, mutta haluaisin myöskin, että komissaari varmistaa sen, että ihmisoikeuksia tällä saralla kunnioitetaan aina. Kannatan siis sitä, että kyberrikollisuutta vastaan taistellaan mutta voimmeko samalla varmistaa sen, että internet palveluita tarjoavat yritykset eivät toimi poliisiviranomaisen tavoin ja liian rankalla kädellä rankaisi ihmisiä, jotka käyttävät internettiä omaksi ilokseen. Monsieur le commissaire. Komission jäsen. Oui, alors, d'abord, bien entendu. Niin, ilman muuta olette oikeassa ja voin vastata tähän kysymykseen, joka koskee ihmisoikeuksia ja tietokoneen rikollisuuden torjuntaa. Meidän on todella oltava varovaisia on varmistettava, että rikollisuuden torjunnassa huomioidaan jatkuvasti ihmisoikeudet ja pitää myös varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Tukholman ohjelmaan 2010-2014 vuosille on otettu mukaan kappale, joka koskee tietokoneen rikollisuutta. Ja kuten olen sanonut ja sanon myös nyt, nyt edustaja Nittenille, että me haluamme, että tämä Europolin liittyvä tarkkailukeskus mahdollistaisi sen, että paremmin valvotaan ja koordinoidaan kansallisten toimijoiden valvontaa eli niiden toimijoiden, jotka valvovat näitä epäilyttäviä sivustoja, joilta käsin lapsi pornoa levitetään e, sellaiselle yleisölle, joka on erityisen haavoittuvaista. Ja meidän pitää myös miettiä sitä, miten tietyt sivustot houkuttelevat nuoria ja sitten näiden sivustojen pitäjät haluavat tätä kautta haavoittaa kyseisiä nuoria. Eli meidän on todellakin ryhdyttävä aikaisempaa päättäväisemmin toimiin, kun nyt tunnemme nämä vaarat paremmin ja minä kovasti luotan siihen, että rahoitusyhteistyöllä pystytään torjumaan lapsipornografia. Meidän pitää yhdessä eh, pyrkiä siihen, että lapsipornokuvia ei myytäisi internetin kautta. Meidän pitää myös pyrkiä löytämään nämä rikolliset. Jos komitologian kautta saadaan päätös aikaisiksi, niin koko tämä työ voi käynnistyä helmikuussa 2009. Haluaisin kiittää parlamenttia sen antamasta tuesta tälle työlle. Ja seuraavana meillä on edustaja Elwardin kysymys terroristiuhista. Monsieur le commissaire. Komission jäsen. Je réponds à Voin vastata herra Elwoodille seuraavalla tavalla. Tehokas taistelu terrorismia ja muuta vakavaa rikollisuutta vastaan on kysymys, joka on erittäin oikea-aikainen, koska haaste on valtavan suuri Euroopan unionin tasolla. Olemme pyrkineet helpottamaan tehokasta tietoon, tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden poliisivoimien välillä – puitepäätös joulukuulta 2006 liittyy Ruotsin tapaukseen, Ruotsin aloitteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi joulukuuhun 2008 mennessä, eli aivan hiljattain, saada aikaan oikeuden puitekehys, yhteinen sellainen nopeaa tietojen, vaihtoa varten eri poliisivoimien välillä, jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden poliisi voi näin tehdä parempaa yhteistyötä, mikäli poliisi jossakin jäsenvaltiossa saa pyynnön, tietopyynnön, tutkimuspyynnön. Se voi nopeasti tiettyjen kriteerin valossa tarkastella tätä pyyntöä ja siihen sitten vastata. Tämä oli ensimmäinen elementti, tämä puitepäätös, joka tähän liittyy poliisiyhteistyöhön. Toinen liittyy neuvoston tekemään Prymin päätökseen kesäkuulta 2008. Tämä tuo mukanaan yksityiskohtaisen tietojenvaihtosopimuksen. sopimuksen. Kyse on sormenjäljistä, DNA-tiedoista, ajoneuvojen rekisteritiedoista ja tämän tyyppisistä tietojenvaihdoista on kyse silloin, kun on kyse rikostutkinnasta, yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. Tämä neuvoston päätös, tämä niin sanottu primin sopimus, mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat antaa rajallisessa määrin sormenjälkitietoja, DNA-tietoja, joiden perusteella voidaan tarkastella, vastaavatko tiedot ja nämä tunnusmerkit toisiaan. Tämä mahdollistaa erittäin tehokkaan sormenjälkien vaihdon ja DNA-tietojen vaihdon jäsenvaltioiden kesken. Europolilla on tässä ratkaiseva rooli. Europolin tietojärjestelmä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat määritellä, onko toisen jäsenvaltion toimi, toimijoilla, poliisit voimilla operatiiviseen toimintaan edellyttävät tiedot hallussaan, ja Europol voi näytellä tätä roolia. Jäsenvaltiot syöttävät tietoa Europolin tietokantaan, tyydyttävällä tavalla ja siten Europol pystyy toimimaan. Tällä hetkellä tietystikin meidän täytyy ohjelmoida uusia sääntöjä, jotka liittyvät tiedonvaihtoon suunnitelmaan, joka tulee seura- seura- seurauksena Haagin ohjelmalle, viisivuotisohjelmalle tietystikin annetaan uusia säädöksiä, jotka liittyvät tietojen vaihtoon sen parantamiseen. Tähän viisivuotoisohjelmaan täytyy ottaa mukaan myöskin tietojen hallinta, tietojen vaihto, säännöksiä niin, että suojataan myöskin henkilötietoja, ja tämäkin varmistetaan. Strategian tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa tietojen vaihtoon sellainen, joka vastaa poliisin tarpeisiin toisaalta, mutta toisaalta varmistaa sen, että teknologian kannalta katsottuna tietojenvaihtojärjestelmät ovat yhteen sopivia. Tässä oli minun vastaukseni herra Elwoodin kysymykseen. Euh, Otetaan yhdessä sitten nämä kysymykset. Aylward, Dole, Rubik aion ensiksi herra Aylward. Can I thank uh, the commissioner for his reply? Very brief... Kiitän komission jäsentä hänen vastauksestaan. Ihan lyhyt lisäkysymys. Mitä Euroopan unioni on tehnyt takavarikoikakseen terroristien varat Euroopan unionissa ja kuinka paljon Euroopan unionissa on toiminnassa tällaisia terroristiyksikköjä? Thank you indeed. Kiitos. Voisiko komission jäsen kertoa, tehdäänkö hyvää yhteistyötä 27 jäsenvaltion välillä, jos ajatellaan poliisien välistä tiedonvaihtoa? Jos ei, niin mitkä maat ovat eri linjoilla? Ja onko Irlannin hallitus pyytänyt mahdollisuutta jättäytyä pois tällä alalla? Rarybi. Puhemies, komission jäsen Onko olemassa minkään näköistä turvallisuuskonseptia jo liittyen terroristiuhkiin ydinvoimaloihin? Monsieur le commissaire. Komission jäsen. Sur euh, la saisie. Liittyen varojen takavarikointiin, jotka ovat siis laitonta tuottoa, joka on saatu tästä kaupasta. No tietysti asiaa parhaillaan tutkimme. Tuomari Jean-Louis Bruguer on ollut vastuussa SWIFT-ohjelmasta, terrorismin rahoitusohjelmasta ja kohta saamme hänen päätelmänsä. Euroopan unioni on saanut tietoa terrorismin seurantaohjelmasta ja tietysti tuomari Bruger on joutunut varmistamaan sen, että kaikki tämä tapahtui niin, että henkilötiedot pysyvät suojattuna kaiken tämän tarkoituksena on pystyä takavarikoimaan tiettyjen henkilöiden varat, eli niiden, jotka ovat saaneet laitonta tuottoa. Mitä tulee sitten tietojen vaihtoon, kuten sanoin, Europolin tietojärjestelmä voisi olla paljon tehokkaampi, jos jäsenvaltiot toimittaisivat tietoja luottavaisemmin ja avoimemmin. Me aiomme tätä asiaa työstää. Tämä on itse asiassa yksi niistä asioista, joista eniten on huolestunut, eli miten saadaan lisättyä luottamusta tiedusteluviranomaisten välillä, jotta tietojen vaihtelu voisi olla tehokkaampaa. Minä en ole kuullut mistään poikkeus lausekesta tällä alalla. Uskoksi nyt olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ja jos ajatellaan sitten uhkia, jotka kohdistuvat ydinvoimaloihin, meillä on nyt teksti, joka koskee kriittisiä infrastruktuureja ja niiden joukossa on tietysti myös ydinvoimalat ja komissio on ehdottanut tätä koskien tekstiä, jolla mahdollistetaan tällaisten infrastruktuurien parempi valvonta. Ja sitten viimeinen kysymys herra Baroille. Kyseessä on Fransan kysymys, joka koskee maahanmuuttopolitiikkaa. Voilà, alors je réponds. Voin vastata herra Fransan kysymykseen seuraavalla tavalla. Vuonna 2005 hyväksytty maahanmuuttopolitiikkaa koskeva sääntö, säännöstä pyrkii vastaamaan suuren haasteeseen, jonka maahanmuutto Euroopalle aiheuttaa kokonaisuudessaan. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa perustuu siihen, että vahvistetaan vuoropuhelua yhteistyötä kolmansien maiden kanssa kaikkien maahanmuuttoon liittyvien seikkojen suhteen. Luomme kumppanisuhteita, joita voimme paremmin hallinnoida maahanmuuttovirtoja. Jotta voisimme antaa konkreettista sisältöä tälle kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle, joka liittyy maahanmuuttoon, komissio tukee yhteistyöaloitteita kolmansien maiden kanssa. Silloin kun kyse maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksistä esimerkiksi ainansa ohjelma, jota on rahoitettu, jonka kautta on rahoitettu 100 hanketta vuoden 2004-2006 välillä. Ja sen jälkeen turvapaikka- ja maahanmuutto-ohjelma laadittiin, joissa on 205 miljoonaa euroa vuoteen 2010 mennessä. Tämä on jatkoa tälle ainesohjelmalle. Näiden aloitteiden joukossa, jotka on valittu vuosittain tarjouskilpailujen kautta, näiden hankkeiden joukossa on monia, joita pistetään täytäntö jäsenvaltioiden tasolla yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Voin ottaa tästä yhden esimerkin. Ainesohjelman valossa äh, rahoitettiin espanjalais marokkolaista ohjelmaa, joka liittyy kausityöntekijöihin. Äh, Marokon ja Espanjan välisestä yhteistyöstä oli kyse. Tällä tuettiin yhteistyötä, tai myöskin tuettu yhteistyötä Espanjan ja Kolumbian välillä silloin, kun on kyse tällaisesta kiertolaisuudesta, ikään kuin kiertävästä maahanmuutosta. korkeasti koulutettuja työntekijöitä tulee usein Kapverden kautta Portugaliin. Sitten he palaavat takaisin Kapverden ja sitten he tekevät koulutustyötä ja he etsivät sieltä mahdollisia maahanmuuttokandidaatteja tai maastamuuttokandidaatteja pikemminkin. taiden toimien avulla ja kun tehdään yhteistyöpolitiikkaa kehitysmaidenkin kanssa ja naapuruspolitiikkaa, Näidenkin ohjelmien kautta pystytään konkretisoimaan tätä kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa. Komissio on hiljattain pistänyt täytäntöön Malissa maahanmuutto asioita käsittelevän viraston tai toimipisteen. Euroopan unioni tekee läheistä yhteistyötä tuossakin maailmankolkassa. Meillä on välineitä käytössä, meillä pystymme tukemaan kumppanussuhteita kolmansien maiden kanssa. Ja olemme pyrkineet kehittämään myöskin synergiaa yhteisön toimien ja jäsenvaltioiden toimien välille. Paremmin niitä sovittamaan yhteen. Meillä on kumppanussuhde, joka liittyy liikkuvuuteen. Tämä on aivan uusi väline, jonka Euroopan unionin pistänyt täytäntöön. Se on pilottihankkeen tasolla vielä tällä hetkellä tämä kumppanuus liikkuvuuden parantamiseksi. Mahdollistaa vuoropuhelun ja yhteistyön unionin ja kolmansien maiden välillä. Olipa sitten kyse laillisesta kalaittamasta maahanmuutosta, laillisen maahanmuuton edistämisestä ja laittoman estämisestä olemme allekirjoittaneet ensimmäiset kumppanuussuhteet tai liittyvät sopimukset unionin ja Kapverin välillä toisaalta unionin ja Moldavin välillä. Näiden kumppanuussuhteiden avulla voimme tehdä konkreettisia yhteistyötarjouksia. Esimerkiksi kun tarkastin Kapverden ja Portugalin välistä yhteistyötä, Portugalin ehdoton uutta pöytäkirjaa, jolla pyritään korvaamaan nykyinen pöytäkirja, joka liittyy väliaikaiseen maahanmuuttoon kausityöntekijöitä, jotka tulevat Portugaliin Kapverdestä. Meillä on myöskin maahanmuuttovirtoja koskevia tilastoja, joka tarkastelee kunkin maan maahanmuuttotilannetta. Meillä on myöskin muita yhteistyöfoorumeita, joilla voidaan keskustella asioista kolmansien maiden kanssa. Lisäksi on laitettu yhteistyöfoorumi Etiopian kanssa. Yhdistyneen kuningaskunnan johdolla Etelä-Afrikan kanssa tehdään yhteistyötä. Ja integraatiorahasto ja pakollisten palauttamisrahasto on niin ikään mahdollisuus tehdä yhteistyötä lähtömaiden kanssa. Tämä mahdollistaa ammattimaisen siviilikansalaisen integraation ja kulttuurisen integraation vastaanottomaassa tai päinvastoin. Voimme tukea lyhyen aikaa myöskin ihmistä, joka palaa takaisin lähtömaahansa. Arvoisa parlamentin jäsen, nyt annoin teille koko joukon esimerkkejä. Ennen muuta haluaisin todeta, että olen täysin vakuuttunut tarpeesta, että Eurooppa hoitaa maahanmuuttovirtoja kokonaisvaltaisesti sellaisella tavalla, joka yhdistää maahanmuuttopolitiikan ja kehityspolitiikan toisiinsa. Meidän täytyy täten kokonaisvaltaisesti suhtautua maahanmuuttoon. Tällä tavalla me pystymme asioita edistämään. Eurooppa voi toimia tässä esimerkkinä koko muulle maailmalle. Yhdistelmä taas kysymyksiä. Fransa ja sitten Burke. Kiitos oikein paljon tästä vastauksestanne. Varaa puheenjohtaja Baro, voin yhtyä teihin ja voin yhtyä myös tähän tyytymättömyyteen. Meidän pitää olla tyytymättömiä kaikkiin näihin toimenpiteisiin, jotka ovat laajoja. Ei saa unohtaa, että laitonta maahanmuuttoa on jatkuvasti ja myös ihmiskauppa jatkuu Jollain aloilla on hyvin paljon maahanmuuttoa, esimerkiksi Välimeren alueella Italiaan suuntaantunutta muuttoa, ja Ranska on ryhtynyt kahdenvälisiin toimiin, mutta muut jäsenvaltiot eivät ole tässä mukana ja komission on jatkettava täysillä tätä avustus- ja yhteistyöpolitiikkaa. Niin me olemme kovasti, kovasti jäljessä. Huomioikaa tämä, Raberg. Um, Kiitos. Kysymys äh, liittyen siihen, että EU äh, takaisi äh, humanitaarisen kohtelun Iran, Irlannissa. Meillä on ongelmia esimerkiksi naisten sukupuolielinten silpomisen kanssa. Euroopassa jossakin maissa tämä on laitonta ja kannustaisiko komissio jäsenvaltioita toimimaan sillä tavalla, että se kiellettäisiin? Aivan ensiksi vastaisin edustaja Fransalle, että tietysti minä nyt kaikin voimin tästä alkaen pyrin kehittämään tätä yleistä lähestymistapaa, jos ajatellaan yhteistyötä koko Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä. Olette aivan oikeassa, että joidenkin maiden kahdenvälinen toiminta sujuu hyvin, mutta tämä pitäisi koskea koko Euroopan unionia. Korostatte aivan oikein sitä, kuinka vaarallista laiton maahanmuutto on, koska laillista maahanmuuttoa ei ole kunnolla järjestetty. Ja sitten tämä tapaus, jonka mainitsitte, hyvä edustaja, on osoitusta siitä, että paluu politiikkaa pitää oikealla tavalla hoitaa. Kyseessä ei ole se, että lähetetään ihmisiä kolmansiin maihin ja heitä sitten uhataan, heidän henkeään uhataan. Tässä pitää siis todellakin asiat kunnolla miettiä. erimielisyyksiä direktiivin laatimissa esiintyy, mutta jos se oikein saatetaan osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, niin pitää, tämä pitää mahdollistaa se, että paluupolitiikka hoidetaan oikein. Minä aion itse valvoa tätä hyvin tarkkaavaisesti. 38-50 kysymykset saavat kirjaisen vastauksen ja nyt sitten kysymykseen 51, joka on osoitettu herra McCreeville. Ensinnäkin kysymys edustaja Angela Kassista. Angela Kassilta suljettujen ammattien avaaminen on aiheena. Members. Firstly, I should clarify that the commission does... Ensinnäkin haluaisin todeta, että komission tarkoituksena ei ole avata suljettuja ammatteja, sisämarkkinapolitiikan kannalta katsottuna jäsenvaltiolla on aivan legitiimi oikeus pitää joitakin ammatteja sellaisena, että voidaan varmistaa vapaa liikkuvuus kautta Euroopan parempi laatu, parempi mahdollisuus valita tehokkaita hyviä palveluita on hyväksi EUn taloudelle. Paludirektiivi pätee jäsenvaltioihin. Jäsenvaltiot voivat tarkastaa kansallista lainsäädäntöään niin, että vaatimuksia, tiettyjä vaatimuksia asetetaan tietyille ammateille, joitakin alueellisia rajoituksia niin ikään voi olla olemassa. Oikeuskäytäntö yhteisön tuomioistuimessa niin ikään täytyy ottaa huomioon. Joulukuussa 2009 viimeistään jäsenvaltiot ovat raportoimaan komissiolle tästä seulontamenettelystä saaduista tuloksista. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan mahdollisesti puuttua että puuttua mahdollisesti negatiivisiin seuraamuksiin, joita on koitunut tiettyjen ammattiin suhteen. Kansallisten kertomusten perusteella sitten ryhdytään kaikissa jäsenvaltioissa molemminpuoliseen arviointimenettelyyn ja tarkastellaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, lainsäädännön muutostarpeita. Joulukuussa 2010 sitten komissio esittää yhteenvetokertomuksen asiasta parlamentille neuvostolle, siis niistä tuloksista, joita saatiin aikaan keskinäisen arviointiprosessin suhteen. Erityisesti pyritään tarkastelemaan sääntelyä, joka liittyy näihin suljettuihin ammetteihin. Jälleen kerran sisämarkkinoiden toimivuudesta, kun on kyse voidaan muistaa, että tiettyjä rikkomusmenettelyitä on otettu käyttöön syrjinnän, vuoksi tai tiettyjen rajoitusten vuoksi, jotka liittyvät näihin ammatteihin pääsyyn. Esimerkiksi mahdollisuus omistaa tiettyihin omistusoikeuksiin liittyviin seikkoihin on esitetty rikkomusmenettelyitä ja ammattikuntien sääntöihin niin ikään. Näin, näin, tähän liittyy kaksi komission kertomusta. Kansallisten viranomaisten tehtävänä on tarkastella kilpailusääntöjen toteutumista ja asetuksen tarkoituksena on tarkastella niitä keinoja, joilla näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Bien, nous allons donc prendre questions ensemble. Ryhmitämme taas kysymyksiä. Angela Kass, Ryby ja Doyle. Edustaja Angela Kiitokset puhemies, kiitokset komission jäsen. Se, mitä komissio nyt haluaisi, on nähtävästi se, että saataisiin aikaan yhteiset markkinat ja liberalisoitaisiin nämä ammatit. Mutta on tiettyjä ammatteja, joihin on tietyt kiintiöt. Esimerkiksi taksilisenssi on usein säädelty ammatti, tai äh, apteekkari on säädelty. Tähän haluaisin tietää teidän näkemyksenne. Kiitos äh, puhemies. Uskotteko te, että paikallinen osaaminen Eh, voisi olla jonkinnäköinen perusedellytys näille tietyille ammateille ja niiden harjoittamiselle. Doyle. Edustaja Doyle. Thank you. I, I'm not... sure. Kiitos. En ole ihan varma, ovatko kirjan tekijät ja parlamentin työntekijät nyt tämän, näiden sääntöjen mukaisia. En nyt tiedä, mistä puhutaan. Tiedän, että komissio on osallistunut tähän kysymyksen käsittelyyn ja minä saan tästä paljon yhteydenottoja. Ja jos ajatellaan sitten tätä vastavuoroista arviointia, joista puhuitte, onko tässä mitään ongelmia vai onko nyt mahdollista se, että yhdestä maasta toiseen avataan näitä ammatteja? Komission jäsen. Tässä nyt puhutaan kahdesta eri asiasta, kaikki jotka ovat asiasta puhuneet. Yksi asia liittyy palveludirektiiviin ja toinen on asia, joka liittyy ihmisten osaamiseen ja koulutukseen. Meillä on palveludirektiivi, joka koskee kaikkia palveluita tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämä apteekkarikysymys, jonka Angelakis mainitsi. Te tiedätte ehkä, että meillä on mennä näitä rikkomusmenettelyitä, joita jäsenvaltioita vastaan. Se tulee vastavuoroisen tunnustamiseen. Kunkin jäsenvaltion on käytävä läpi kaikki sääntönsä ennen 28. päivä 12. tänä vuonna ja sitten pidetään molemmin eh, puolinen arviointitilaisuus ja katsotaan mitä ehdotetaan, mitä ei. Ja sitten Rova Dailin kysymys, joka liittyisi vedonlyöntiasiaan, niin meillä on nyt sellainen tilanne, että vedonlyöntiä todellakin pidetään tuomioistuimen mukaan palveluna ja sen takia se tulee mukaan palveludirektiivin muiden palveluiden tavoin. Ja tämä asia on otettava esille eri rikosmenettelyissä. Meillä on muitakin mahdollisia rikkomuksia tähän asiaan liittyen. Yeah nous allons donc passer à la question de m. papastamkos sur les organismes chargés d'évaluer le degré de solvabilité. Ja sitten Papastamkos luottoluokituslaitokset, komission jäsen. Puhemies, komissio on tarkalleen seurannut kehitystä, joka on liittynyt luottoluokituslaitoksiin viime vuosina. Parlamentin päätöslauselma vuodelta 2004 on asiakirja, jota komissio tarkasteli huolellisesti ja pohti niitä oikeudellisia lainsäädäntötoimia, joita ehkä mahdollisesti tarvittaisiin. Euroopan arvopaperimarkkinakomitean lausuma vuodelta 2005 oli taustalla vuonna 2006 komissio antoi sitten tiedonakan joka liittyy luottoluokituslaitoksiin. Siinä komissio teki sen johtopäätöksen, että palveludirektiivin mukainen luottoluokituslaitosten itsesääntely ja IASKon koodeksi säännöstö mahdollistaa sen, että tyydyttävät ratkaisut saadaan niihin huolestuttaviin aiheisiin, jotka liittyvät luottoluokituslaitoksiin. Me tulemme jatkuvasti valvomaan edelleenkin kehitystä komission puolella tässä suhteessa. Komissio on pyytänyt, että Cesara valvoisi IASKon kodeksin noudattamista vuositasolla, vuosittain. Saman aikaan komissio ilmaisi tiedonannossa, että se pohtii mahdollisuutta ryhtyä lainsäädäntötoimiin, mikäli osoittautuu selvästi, että EU-sääntöjä tai IASKon sääntöjä ei ole noudatettu tyrtyvällä tavalla tai uudet äh, olosuhteet edellyttävät lainsäädäntöä mukaan luettuna markkinoiden romahtaminen tai vakavat häiriöt markkinoiden toiminnassa luottoluokituslaitoksia äh, säännellään muualla maailmassa ehkä eri tavalla. Näitä muita sääntelymalleja voidaan tarkastella. Rahoituskriisi joka alkoi rahoitusmarkkinoilla vuonna 2007, on johtanut merkittävään luottamuskriisiin. Tämä luottamus on erittäin monimutkainen asia, johon liittyvät monet seikat. Luottoluokituslaitokset ovat hyvin pitkälti taustalla näissä subprime-luotto-ongelmissa. Luottoluokituslaitosten puolelta voitaisiin löytää selvityksiä siihen, miten tämä oli mahdollista. Joskus on kyse luottoluokituslaitostenkin puolella eturistiriidoista riittävä avoimuus siksi pitää saada toteutettua silloin, kun on kyse epäkelvosta toiminnasta luottoluokituslaitosten puolella. Subprime-kriisi osoitti, että näiden luokituslaitosten toimia ja niiden valvontaa pitäisi vahvistaa. Sen vuoksi kesäkuussa 2008 komissio ilmoitti, että se ryhtyy lainsäädäntötoimiin tämän alan tilanteen korjaamiseksi. Ja sitten myöhemmin samana vuonna hyväksyttiin päätös, joka liittyy luottoluokituslaitoksiin parlamentinkin myötävaikutuksella ja neuvoston tuella. Donc, euh, je vais prendre les deux questions. Alors, monsieur... Eli nämä kaksi kysymystä, Papastamkos ja Rian. Kiitos komission jäsenelle. Te itse 2006 vastasitte minun kysymykseen ja silloin te sanoitte, että komissio ja säätelyviranomaiset eivät tai komissio ei tule niille antamaan mitään uusia lainsäädännöllisiä sääntöjä. No sen jälkeen tuli tämä suuri finanssikriisi ja nyt te sanotte täällä, että on tärkeää, että saamme tehokkaammat säätelypuitteet. Luonnollisesti me tarvitsemme säätelypuitteet, joten kysynkin, Ymmärrättekö te tai pidättekö te mahdollisesti komission toimia puut, riittämättöminä? Uh, thank you. Um, the... Kiitos puhemies. Komissio on tehnyt ehdotuksia, jotka liittyvät luottoluokituslaitoksiin ja muita toimia, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoiden vakauteen niin, että nyt nähty kriisi to- toistu ja tarkastaa myöskin jäsenvaltioiden maksutasetta. Pyytäisin tässä suhteessa selitystä komissiolta sen suhteen, miten komissio pyrkii elvyttämään kasvua ja kilpailukykyä reaalitaloudessa, varsinkin PK-sektorilla. Sehän on nyt erittäin tärkeää, kun yhä suuremmassa määrässä joukossa eurooppalaisia jäsenvaltioita lama uhkaa. Komission jäsen. Edustaja Papastamkos. Vastauksena 2005 raporttiin tuolloin tai mietintöön sanottiin, että kyllä me tarkastelisimme luottoluokituslaitoksia. Ja 2007, kun roskalainen kriisi kriisi huipentui. Tuolloin tapasin luottoluokituslaitoksia ja päästiin yksimielisyyteen siitä, miten niiden osalta toimittaisiin. Varmasti kysymyksen tekijä tietää, että 2007 minä kirjoitin Cesarille ja Esmelle ja kysyin siitä, miten pitäisi toimia tietyllä aloilla. Ja eri puheissa ja kommenteissa tuonne tein selväksi sen, että status quo ei ollut mahdollinen enää. Ja siksi johdonmukaisesti teimme komission ehdotuksen 2008 ja tästä asiasta on keskusteltu nyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Aikaisemmin, kun tarkasteltiin luottoluokituslaitosten toimintaa, tein selväksi, että me pitäisimme asian mielessä ja ottaisimme huomioon muuttuvat olosuhteet. Ja viime vuosisadalla eräs henkilö, joka on minua paljon tunnetumpi, sanoi, että silloin kun faktat muuttuvat, mekin muutumme. Ja näin tässä on käynyt. Ja sitten Ryan esitti kysymyksen, joka liittyy rahoitussääntelyyn ja viittaus myös luottoluokituslaitoksiin ja muihin direktiiveihin. Hän aivan oikein kysyi, mitä Euroopan unioni tekee erityksen toimiin reaalitalouden osalta. Muutokset lain säädäntöön ovat tarpeellisia, mutta tämä ei kuitenkaan sinänsä edistää taloudellista kehitystä. Te olette varmasti tietoisia siitä, että viime kuukausina komissio on ollut keskiössä koordinoimassa sitä vastausta, joka on annettu talouskriisiin. Sielläkin neuvosto tästä päätti joulukuussa. Jäsenvaltioiden asia on tietysti kuitenkin oman talouden vahvistaminen Tämän tulee olemaan jatkossakin jäsenvaltion hallituksen tehtävä, mutta komissio vastasi elvytyspakettiin ja tällöin annamme jonkun verran rahoitusta myös meidän rahoistamme ja tässä oli mukana muitakin eurooppalaisia toimijoita ja mietittiin sitä, miten päästäisiin eteenpäin ja ennen tätä marraskuussa komissio hyväksyi aloitteita joiden tarkoituksena on kannustaa PK-yritysten, PK-sektorilla toimintaan esimerkiksi mukana ovat eurooppalaisen yksityisen yrityksen säännöt muiden muassa. Ja toivottavasti tämä siis edistää tällaista kehitystä EU:ssa. Ja sitten Mitchellin kysymys liittyen rahoituskriisiin. Komission jäsen. Uh, Rahoituskriisin riehuessa eurooppalaisten jäsenvaltioiden ja instituutioiden täytyy osoittaa päättäväisyyttä ja joustavuutta, niin kuin puheenjohtaja Barroso hiljattain mainitsi, kun hän esitteli talouden elvytyssuunnitelmaa. Tehokkuus ja joustavuus liittyy valtion apuja koskevaan päätöspakettiin. Tämä mahdollistaa julkisten hankintojen nopeuttamista vuosia 2090 niin, että saadaan aikaan julkisia hankintoja ja hankkeita ja myöskin toimet, jotka liittyvät ylisuuriin alijäämiin ja takaisin perintäkysymyksiin liittyvät säännökset. Tämä kaikki, kaikki no, näiden ohella on yhteydessä on esitetty joustavuutta mahdollistaa niin suuri joustavuus aikaisemmin, mikä mahdollistaa elvytystoimet, yhteismarkkinoita koskeva välikatsaus vuonna 2007 jo, johti siihen, että tarvittiin jotakin oikaisutoimia. Yhteismarkkina katsaus osoitti, kuinka tietyillä toimilla voidaan pystyä elvyttämään eurooppalaista taloutta ennen muuta. Kuluttajien luottamusta haluttiin parantaa, vähentää hallinnollisia kustannuksia ja tarkastella myöskin pk-yritysten asemaa. Eurooppalaisia sääntely- ja valvontapuitteita haluttiin vahvistaa, jotta tulevilta riskeiltä voitaisiin välttyä. Komissio tekee yhteistyötä parlamentin neuvoston kanssa monikielisyyden suhteen esimerkiksi pankkitalletusten takaamiseksi ja kansallisten rahoituslaitosten riskien hallinnan parantamiseksi ja luotto luokituslaitoistenkin toiminnan valvonnan tehostamiseksi. Nämä ovat perustason toimia, joilla Eurooppa voi osoittaa, että ratkaisuja voi löytyä. Tulevina kuukausina komissio toki tekemään kokonaisvaltaisen katsauksen siihen, kuinka lainsäädäntöpuitteita voitaisiin va- vahvistaa niin, että vakautta ja luottamusta voitaisiin parantaa. Lisäksi pitäisi mahdollistaa tai helpottaa kaupan käyntiä, riskien hallintaa ja tämän tyyppisiä toimia. Tämä edellyttää parempaa yhteistyötä ja koordinointia kansallisten sääntelyviranomaisten ja valvontaviranomaisten välillä niin, että vältytään protektionismilta. Meidän täytyy todellakin pyrkiä vähentämään pääoman hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Pääoman hankinta sisämarkkinoita täytyy helpottaa. Joustavuus mahdollistaa sen, että sisämarkkinaperiaatteisiin ei sinänsä puututa. Nyt kun talous on menossa kohti lamaa, eurooppalaisten yritysten ja instituutioiden täytyy pitää tiukasti kiinni yhteismarkkinoiden periaatteista. Toimilla, joilla pyritään vaikuttamaan kriisiin, ei pidä mahdollista kuitenkaan ylisuurta löyhäkätisyyttä, eikä pidä unohtaa myöskin suhteellisuusperiaatetta että kansalliset pelastussuunnitelmat on otettu käyttöön ilman, että näistä on tullut mitään negatiivisia seurannusvaikutuksia. Siten on se toimittu täysin epäkoordinoidulla tavalla. Tasavertaiset kilpailuolosuhteet jäsenvaltioiden kesken, kuluttajien ja yritystenkin kesken, niin kuin vuoden 1992kin, täytyy pitää yllä, niitä täytyy vaalia. Tämä on erittäin tärkeää kaikkien ne toiminnan suhteen, joilla pyritään elvyttämään taloutta taloudellinen erityistoimien ei saa antaa vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja periaatteiden vesittämiseen. Nyt nämä kaksi kysymystä, Mitchell ja Kamle yhdessä. Toivon mukaan komission jäsenen ääni hieman tässä vielä paranisi. Mutta kiitän tästä vastauksesta ja haluan sanoa, että olen iloinen kuullessani, että protektionismi ei ole tulollaan takaisin, koska jos näin olisi, että ei, ei tapahtuisi parannusta, mutta kyllä, kyllä tilanne tulee parantumaan Euroopassa. Ja minusta komission jäsenen pitäisi lähteä puhumaan tästä parantumisesta, tilanteen parantumisesta. Pääjohtaja Trichet sanoi, että hän näki, että tilanne on parantumassa vuonna 2010 komission jäsen voisi ryhtyä jo puhumaan tulevaisuudesta niin, että ihmiset eivät menetä toivoaan ja myös siitä mahdollisuudesta, että Euroopasta tulee kilpailukykyisempi. Nyt on puheajasta pidettävä kiinni, näin ei voi jatkaa. Kiitos. Kiitän myös komission jäsentä hänen vastauksestaan ja antaisin hänelle ohjeeksi, että viskiä, kuumaa vettä ja hieman sitruunaa, se auttaa kurkukipuun. Teidän vastauksestanne ja tästä taloudellisesta Äh, parannusohjelmasta, mistä nyt on puhuttu viime kuukausina, on tämä koordinoitu toimi, joka olisi ainoa, jonka avulla voitaisiin puuttua tähän finanssikriisiin. Onko tehty minkään näköisiä suunnitelmia äh, siitä, että tehtäisiin yhteistyötä Obaman äh, tulevan hallinnon kanssa? Monsieur le commissaire. Komission jäsen. Niin, olen samaa mieltä edustaja Mitsin kanssa siitä, että protektionismi ei ole vastaus tähän. On useita jäsenvaltioita, jotka ehkä katsovat, että tämä on nyt antaa mahdollisuuden ryhtyä protektionistisiin toimiin, mutta tähän sanoisin, kaksi asiaa. Meidän on pyrittävä välttämään sellaisia toimia, jotka ovat EUn sääntöjen vastaisia. Ja sitten toisaalta sanoisin, että näissä jäsenvaltioissa, jos uskotaan tähän tällaiseen lähestymistapaan, niin minä olen sitä mieltä, että tämä vain pitkittäisi taantumaa, mutta tästä asiasta on aina oltu eri mieltä ja muualla tässä parlamentissa on ihmisiä, jotka eivät olisi minun kanssani samaa mieltä, eivät edustaja Mitchellin kanssa. Olen edustaja Mitchellin kanssa samaa myö- mieltä myös siitä, että pitäisi saada tasapaino. Puhutaan paljon kielteisesti taantumasta pitäisi ottaa realistinen lähestymistapa, eikä saa olla liian pessimistisiä valitettavasti tässä maailmassa, jossa elämme, olipa kyseessä tuntemamme jäsenvaltio tai joku muu jäsenvaltio, niin pahoin pelkään, että jatkuvasti on ollut liiankin paljon val- halukkuutta keskittyä taantumaan ja tilanteen huononemiseen pitää olla realistisia, mutta saman aikaisesti pitää pyrkiä tasapainoon. Ei saa olla liian optimistinen, eikä, mutta pitää olla realistinen. Luottamus on hyvin haavoittuvaista ja tarvitaan paljon aikaa, että saadaan takaisin ja se voi hetkessä hävitä. Siksi oli hyvä kuulla keskuspankin johtajan sanat jotka löytyvät tämän päivän lehdestä ja viitattiin seuraaviin vuosiin, mutta on hyvin vaikea sanoa, miten tämä tasapaino saadaan aikaiseksi. Ja sitten Crowley kysyi siitä, mihin on ryhdytty Yhdysvaltain hallinnon suuntaan. Meillä on hyvin tiukka tiukat säännöt Yhdysvalloissa, kuten varmasti tiedätte, tässä siirtymävaiheessa koskien sitä, mitä hallinto voi tehdä ja hyvin tarkkaan niitä sääntöjä vaalitaan, mutta heti kun uusi hallitus aloittaa toimintansa, niin olemme yhteydessä heihin. Meillä on jo paljon erilaisia yhteyksiä jatkuva transatlanttista vuoropuhelua käydään, eli heti kun Obaman hallitus aloittaa työnsä ensi viikolla, olemme yhteydessä heihin. Kiitos. Kysymyksiin 54-60 vastataan kirjallisesti. Kyselytunti päättyy. Istunto keskeytään kello 21 asti. Kiitos.